Passiamo ora all'ordine dei lavori. Seuraavaksi menemme esityslistaan. Eh, lopullinen esityslistaluonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksen 19. huhtikuuta ja se on jaettu teille. EPP-ryhmä on pyytänyt, että kolmanneksi kohdaksi tämän päivän esityslistaan lisättäisiin komission varapuheenjohtajan korkean edustajan lausunto Venutselujen tilanteesta. Ja keskustelun päätteeksi Esitetään päätöslausuma, josta äänestetään torstaina. Kuka haluaa selittää tämän Gonzales Pons? Puhemies, kun parlamentti myönsi Venezuelan oppositiolle rauhan Sakarovin palkinnon, se oli erittäin sitomus de- maan kanssa 20 touhuuta. Siellä pidetään väärät vaalit ja meidän pitää yrittää, että näitä vaaleja ei pidetä. Tämän takia paras tapa on allekirjoittaa, hyväksyä tämä päätösosama. Ensinnäkin emme hyväksy väärien vaalien tulosta. Toiseksi me kehotamme Maduron hallintoa, että se ei pidä näitä vaaleja ja käy vuoropuhelua opposition kanssa, jota rakentaa kaikkien venezuelalaisten demokratia. Ja kolmanneksi ei pidä lähettää kansainvälisiä tarkkailijoita eikä varsinkaan EU-sta, koska näin osallistuttaisiin siihen, mitä Maduro pyrkii saamaan aikaan näillä vaaleilla. Maduro on valittu vailla, mutta 20 toukokuuta jälkeen hän on vieläkin legitiimimpi hallitsija kuin tämän jälkeen. Meidän pitää pitää kiinni sitoumuksestamme oppositiolle, niin kuin toimme silloin, kun myösimme tämän Saharov-palkinnon oppositiolle. No, la parola, Koso per per un... Seuraavaksi edustaja vasta Vastustamme tätä ehdotusta, koska se on, tähän on pakotettu ja ainoana tarkoituksena on puuttua vaaleihin. Te tiedätte, että teidän ystävänne eivät voita niitä vaaleja. EPP vain myöntää vaalit, joita, joita heidän kannattaneensa voittavat, niin kuin parlamentin koska heidän ystävänsä olivat voittaneet vaalit, mutta sama vaalikomissio tuomitsi vaalit ja, ja parlamentin, koska heidän kollegansa ovat tätä ehdottaneet. Missään maailman maassa ei tuomita vaaleja tällä, tavalla, tältä puolelta. EPP pyrkii aiheuttamaan epävakautta ja puuttumaan maan tilanteeseen teidän pitää lopettaa, että autatte tämän kaauksen aikaansaamisessa. Pitäisi palata normaaliuteen ja teidän pitäisi olla tukematta teidän pikkuystäviänne siellä oppositiossa. Onorevole Skakeller, prego. Edustaja Skakeller, olkaa hyvä. Thank you. The situation in Venezuela... Kiitoksia. Venezuelan tilanne on erittäin hankala ja meidän täytyy vakavamielisesti suhtautua tilanteeseen, mutta EPPn pyyntö ei ole 156 artiklan mukainen, eli kiireellisissä tapauksissa keskustelu ja äänestys voidaan toimittaa vain ja ainoastaan mikäli 24 tuntia aikaisemmin teksti ja asia on annettu kaikkien tietoon, mutta näin ei ole tehty, mutta nyt on kuitenkin kulunut jo kaksi kuukautta tilanteen muuttuessa ja toivoisin, että jokainen ryhmä voi kantaa kortensa kekoon, esittää tarkistuksia, joten ei jätetä asiaa puhemiehelle tai ryhmälle toimia miten lystäävät. Meillä on olemassa selkeät toimintaohjeet. Kiitoksia. Sillä demokratia en jos Venezuelan demokratia on nyt niin tärkeä, en ymmärrä, etteikö meidän pitäisi taistella sen puolesta menettelytapasyntien takia. Ei voi olla niitä se on tärkeämpi kuin demokratia itse. Silloin kun menettelytavat panna demokratian eteen, niin silloin se on veruke olla tukematta demokratiaa. Joka tapauksessa tämä on kirjallinen kysymys. Pyydän hiljaisuutta. tämä tulee ihan selvästi näkyy kalenterista. vaalit pidetään 20. toukokuuta. Ei ole mitään muuta täysistuntoa, jossa voimme ottaa kantaa. Joko tänään otamme kantaa tai päätöslausuma ei tule. Minusta on parempi, että päätös on tulee. Te voitte pitää parempana, että sellaista ei ole. Tässä tarvitaan jonkinlainen kompromissi. Meidän pitäisi keskustella ja mitä, päätöslausumassa on, mitä monissa päätöslausumissa on jo todettu, niin puhemiehen nimissä ja kaikki muiden nimissä. Honorable González Pons. Edustaja González Pons. Edustaja González Pons. Pyydän. Que usted pide. Ymmärrän kyllä, että te pyydätte keskustelua rovaska Kellerin luvalla ilman päätöslausumaa ja sitten keskustelun jälkeen puhemieltä julkilausuma, jossa tiivistetään tämä julkilausuma teksti, joka viittaa päätöslausumaan, joka hyväksyttiin jo kauan sitten täällä täysistunnossa. Tämä on siis herra Gonzales Ponsin ehdotus, niinkö? Tämä on konsensusehdotus. Jos tämä hyväksytään, silloin me voimme hyväksyä sen. Jos ei, niin me haluaisimme, että meidän me äänestetään. Edustaja Keller, olkaa hyvä. I can't really follow this. En oikein ymmärrä, sillä edellisessä tekstissä ei sanottu juuri mitään toukokuisesta tekstistä. Ymmärrän toki, että päätöslausumaa halutaan, mutta tästä olisi pitänyt ilmoittaa aikaisemmin, mutta kaksi kuukautta on jo kulunut. Jos te ilmoitatte julkilausumassa, että ja tämä on vain yhden tai kahden ryhmän valmistelemaan, niin ei tässä kyllä noudateta mitään sääntöjä. Voidaan toki keskustella, mutta päätöslauselmaa ei voida laatia, kun huomioidaan 156 artiklan sanamuoto. Edustaja Kakeller, meillä on edustaja González Ponselta ehdotus. Ehdotus on se, että käydään keskustelua ilman päätöslauselmaa. Eh, puhemiehen julkilausuma, joka sopii yhteen sen edellisen päätöslauselman kanssa, josta Euroopan parlamentti äänesti. Sopiiko tämä teille vai äänestämmekö? You of course can always declare... Mut jos katsotaan päätöslausuma tekstiä niin sinä ei sanota mitään toukokuista äänestyksestä, niin minun puolestani tästä voidaan vaikka äänestää. Allora. Selvä. Edustaja González Pons, jotta voidaan käydä keskustelu päätöslausuman kerran, niin pyytää, että tästä tehdään kiireellinen keskustelu. Se on ainoa tapa, jotta hän voi saada päätöslausuman. Edustaja Keskaa Keller sanoo, että jos hän ei pyydä kiireellistä keskustelua, niin silloin ei voi olla keskustelua päätöslauselman kerran, ja hän on siitä oikeassa. Eli nyt meidän täytyy ensin äänestää, että haluaako täysistunto kiireellisen keskustelun tästä aiheesta. Eli päätöslauselman kerran, jos tämä ei mene läpi, niin sitten käymme keskustelun ilman päätöslauselmaa. Eli ensin äänestämme siitä, käymmekö kiireellistä keskustelua päätöslauselmalla Venezuelasta. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty, eli käydään kiireellinen keskustelu päätöslauselman kerran. Keskustelu, päätöslauselmasta äänestetään sitten torstaina. Eli määräajat keskiviikkona toinen toukokuuta. Ei, ei, nyt on käyty keskustelua. Nyt me olemme keskustelleet tästä. Antakaa minun päättää tämä asia ja sitten saatte puheenvuoron. Odottakaa hetki. Usted está incumpliendo el reglamento. Por... Te toimi työjärjestyksen mukaisesti, koska ryhmillä pitää saada tämä ainakin kaksi vuorokausi ennen omalla kielellä ei pidä vääristää lakia niin kuin EPP on tehnyt Espanjassa. Älkää vääristelkö lakia. A meno che non si tratti, a meno che... Jos ei ole kyse kiireellisestä keskustelusta. Edustajat, te toistatte sen, mikä jo sanottiin hyvin selvästi, eh, Ska Keller sanoi. Koska Ska Keller oli oikeassa, mitä tulee keskustelun, mutta edustaja Gonzales Pons pyysi kiireellistä keskustelua. Kiireellinen keskustelu mahdollistaa päätöslauselman. Ja niin, päätöslauselma on esitettävä eh, kello 18 mennessä tänään. Eh, tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmat kello kahdeksaan mennessä ja päätös on kello 21 mennessä ja huomenna äänestetään päätöslauselmasta. GUE-ryhmä on pyytänyt, kun on kyse uhrien vainoamisesta Espanjan kysymyksestä, joka liittyy Lamanadan tapaukseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Annan puheenvuoron Gonzales Penja, sillä hän voi esitellä tämän GUE-ryhmän pyynnön. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tänään monet espanjalaiset naiset tuntevat, että oikeuslaitos ei suojele heitä. Enem, tilanne on huono pahempi kuin viikko sitten silloin, kun Navarassa tehtiin päätös joukkoraiskauksesta. Nuori 18-vuotias nainen hänet pakotettiin ra- raiskaus, tämä oli joukkoraiskaus, ra- hän ei antanut tietenkään lupaa tähän, ja tuomiossa sanotaan, että tämä ei ollut seksuaalista väkivaltaa, vaan pelkästään hyviksikäyttöä, koska väkivaltaa ei tapahtunut koskaan ei oltu uhkailtu ja peloteltu. Tämä on todella järkyttävää ja barbarimaista. Istanbulin yleissopimus kuitenkin tunnustetaan ja puhutaan äh, raiskausta silloin, kun kyse on kaikista seksuaalista teoista ilman lupaa ja vain kuusi Euroopan maata ovat ottaneet tämän määritelmän väkivallasta ja raiskauksesta. Siksi meistä on aivan välttämätöntä, että tällä em, puutumme tähän asiaan, emmekä toimista vastaan muissa Euroopan maissa. Meidän pitää keskustella tästä asiasta, jotta voidaan tunnustaa äh, raiskauksen määritelmä tällä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, jotta tällaista ei enää pääse tapahtumaan. Kiitoksia. Chiede la parola onorevole Estras Ferragut per un intervento contrario. Edustaja Estras Ferragut puhuu asia vastaan. Kiitoksia puhemies. Jaamme tämän suuttumuksen kaikessa tiessä tietenkin nolla suvaitsevaisuus ihmisoikeuksien rikkomusta vastaan. Se, se myös seksuaalinen väkivalta on aina tätä mutta ja Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittaminen jäsenvaltiossa on hyvä asia. Emme mitenkään arvostele kuitenkin oikeuslaitosta, koska sehän on riippumaton laitos oikeusvaltiossa ja tuomarit toimivat lain mukaisesti kaikin takein ja meidän perustuslain mukaisesti luonnollisesti he eivät voi tehdä tuomiota muuta kuin tässä tehtävässä. ne tämän takia on valitus, tu, muutoksenhakuoikeuksia lain mukaisesti ja tässä voidaan viedä asia korkeimpaan oikeuteen ja niin edelleen. Joten kyllä keskustelu, kyllä sille, että pohditaan, miten voidaan jatkossa muuttaa oikeutta ja lakia, jotta toimitaan Istanbulin sopimuksen mukaisesti, mutta missään tapauksessa ei voi kyseenalaistaa oikeusvaltion mm, toimivaltaa. Muutoin toimittaisin sitä vastaan ja kansalaisten tahtoa vastaan. Kiitoksia. prego. Edustaja Skakeller, olkaa hyvä. No. Votiamo, votiamo la proposta. Äänestämme GUE-NGL-ryhmän ehdotuksesta. Olkaa hyvä. Aloitteko puheenvuoron? Rauhassa nyt. Rauhoittukaa. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä GUE-NGL-ryhmän ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty, eli neuvoston ja komission julkilausuma Espanjan seksuaaliseen väkivaltaan liittyvien lakien soveltamisesta Manadan tapauksen valossa lisätään esityslistalle. Seuraavaksi vihreä ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle pannaan komission julkilausuma liittyen Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleihin. Edustaja Skakelle saa esitellä tämän ehdotuksen. Arvon kollegat, Yhdysvaltain tullit, jotka ehkä lankeavat eu maksattavaksi tai sitten ei, niin on kuuma peruna kautta Euroopan, mutta me lainsäätäjän asemassa. Emme oikein tiedä, mitä komissio tekee. Me kuulimme tänään interkollegoilta mielenkiintoista, mutta mielestäni tämä viesti pitäisi välittää meille kaikille laajemmin, suurellekin yleisölle. Komissio ehkä yrittää saada itselleen neuvottelumandaatin vielä tämän kuukauden aikana, joten Euroopan parlamentti, jos se haluaa vaikuttaa mandaatin sisältöön, eli mistä komissio pitäisi neuvotella, mistä ei, niin siitä pitäisi keskustella asiasta täällä ja tänään. Me emme voi jäädä odottamaan Strasbourgin täysistuntoon viikkoa, koska siihen mennessä mandaatti on jo yksissä kansissa. Tästäpä syystä pyytäisinkin, että hyväksytte tästä aiheesta käytävän keskustelun täällä ja tänään, jotta parlamentti voi vaikuttaa asiaan. Kiitoksia. Prego, per parlare contro. Haluaako vastustaa ehdotusta? arvoisa puhemies. Politiikassa on liian yleistä, että ihmiset puhuvat nopeammin kuin ajattelevat. Ja EPPn nimissä tämän takia kehottaisin, että emme käy tätä keskustelua komission lausunnosta tässä täysistunnossa. Mielellämme keskustelemme tietenkin tästä asiasta, ei niin, että välttämättä olemme kovinkaan eri mielillä mm, ka- kannalla Trumpin laittomista terästariffeista, mutta eilen juuri tästä ilmoitettiin, emmekä tunne vielä yksityiskohtia tästä ilmoituksesta. Siksi mielestäni on hyvä asia lukea, harkita ennen kuin puhutaan asiasta. E- eihän asia ole niin, että on tällainen nyt tai ei koskaan tilanne. Meillä on vielä toukokuussa toinenkin täysistunto. Voimme tutustua huolella näihin yksityiskohtiin ja voimme lähettää vahvan yhteisen viestin parlamentista ulospäin, mutta ei ennen kuin tiedämme, mistä oikein päätettiin ja mistä ilmoitettiin Washingtonissa. Kiitos. Per quanto mi risulta, pensa sempre... Tietääkseni edustaja Skakeller äh, ajattelee aina ennen kuin puhuu. Voi kannattaa tai vastustaa, mutta en nyt sanoisi, että joku täällä puhuu ennen kuin ajattelee. Kuka kannattaa vihreiden ehdotusta äh, ja kuka vastustaa? Nimenhuuto. Äänestys alkaa. Vote chiusa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Torstaina esityslistä äänestyksiin eh, lisättiin seuraava kohta eh, liittyen H1-7N eh, sokerijuurikkaaseen. Vastustaako kukaan? Ei. Sitten se on hyväksytty. Sitten menemme komission julkilausumaan komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskeskystä koskevista paketista. Kiitän puheenjohtaja Junckeria eh, siitä, että hän on valmis